lämpöpumput ja muut, niihin pitäisi panostaa tutkimuksessakin, koska tämä on tulevaisuutta ja jälkiteollisen ajan todellisuutta. Kiitos. Yhteiskeskustelu päättyy. Näistä mietinnöistä äänestetään huomenna. Siirry